viranomaisilta Hero Stadlerin osalta. Työjärjestyksen artiklan 6 kohdan 2 mukaisesti nämä pyynnöt välitetään oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Herra Gabriele Albertini on esittänyt pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa suojaamiseksi. Artiklan 6 kohdan 3 työjärjestys mukaisesti tämä pyyntö välitetään oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Ryhmiltä ja sitoutumattomilta on esitetty pyyntöjä valiokuntanimityksiksi. Tämä luettelo julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä, ellei kukaan asiaa vastusta, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi.